E, panie i panowie, koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, me jatkamme istuntoa ja eilisen kokouksen pöytäkirja on käytössä. Jos siihen ei ole mitään sanottavaa, niin pöytäkirja hyväksytään. Seuraava kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu aiheesta Euroopan ulkosuhdehallinto. Herra Elmar Brokin ja Giefer Hofstadtin mietintö Euroopan ulkosuhdehallinnosta on käytössä. Ja sen jälkeen komission varapuheenjohtaja ja korkea edustaja tekee julkilausuman. High Representative Vice President Hyvä korkea edustaja. Varapuheenjohtaja, aloitamme keskustelun. Annan puheenvuoron Helma, Elmar Brokille, joka on ulkoasioiden valiokunnan esittelijä. Olkaa hyvä. Herra puhemies, korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja, komission jäsen, hyvät kollegat meillä on ensimmäinen tärkeä askel otettuna kohti Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon luomista. Uskon, että Madridin sopimuksella se jo saatiin. Me tiedämme, ettei tämä kaikki ole vielä lopullista, sillä on vielä riittämiin pelivaraa yhteispäätösmenettelyä varten henkilöstösääntöjen rahoitusasetuksen osalta jotka tarvitaan ulkosuhdehallinnon lopullista luomista varten, mutta uskon, että nyt saamme jo riittämiin suunnittelu- ja varautumisvarmuutta, jota me Euroopan parlamenttina halusimme ja voimme näin ilmaista, että parlamentti tämän ulkosuhdehallinnon haluaa. Euroopan parlamentti ilmaisi toiveenaan jo perustuslaillisessa valmistelukunnassa, että meillä on oltava korkea edustaja, joka koordinoi Euroopan unionin ulkosuhteita ja johtaa Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja hänen käytössään on oltava riittävä hallinto, jotta kautta hän kykenee suhteessa komission, neuvostoon ja koko maailmaan edustamaan niitä kantoja, joita yhdenmukaisesti ja johdonmukaisesti Euroopan ulkopolitiikalla esitetään, jotta hän voi huolehtia siitä, että me ole pelkästään globaali maksaja, vaan myös globaali toimija. Ja uskon, että tällä yhteisymmärryksellä, joka toivottavasti huomenna saa Euroopan parlamentissa enemmistön taakseen, otamme tuon tarpeellisen askelen. Näissä neuvot neuvotteluissa oli tärkeää asettaa ulkosuhdehallinnon toimintakyky kaikkein tärkeimmäksi. Se on Euroopan kansalaisten edun mukaista. Ja samalla piti taata se, että valtaoikeudet ja toimivallat eivät muutu niin, että se, mikä on kasvanutta yhteisöoikeutta ja liittyy edelleen yhteisön päätösvaltaan, johtaisi ja hallitusten väliseen toimintaan muuttuisi sellaiseksi. Mielestäni tämä kaikki on onnistunut hankalissa neuvotteluissa ja sallin, että komission jäsen sellaisen huomautuksen, että joskus Euroopan parlamentti on tässä viime kuukausien aikana tehnyt enemmän komission etujen ajamiseksi kuin komissio itse. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin vielä ilmaista että alun epäilyjen jälkeen neuvoston puoleltakin on oltu valmiita kuuntelemaan, on oltu valmiita siihen, että Euroopan parlamentilla on asiassa päätösoikeus. Ja rahoitusasetuksen ja henkilöstösääntöjen yhteydessä tämä menettely on de facto johtanut siihen, että tästä on tullut kokonaisuutena yhteispäätösmenettely. Jo kuulemismenettelyvaiheessa olemme voineet saavuttaa huomattavaa edistystä. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että yhteisömetodin varmistamisen ohella myös Euroopan parlamentin oikeudet varmistetaan sen puitteissa, minkä sopimus mahdollistaa. Ja tämä koskee oikeus- ja sisäpolitiikkaa. Siellähän ne ovat täysin riittämättömät tällä hetkellä. Nimenomaan oikeus- ja sisäpolitiikassa tarvitaan muutoksia ja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ollaan siinä eh, tilanteessa, että tulevaisuudessa voidaan ensimmäistä kertaa kuulla Euroopan parlamenttia ennen päätöksentekoa, tiedottaa Euroopan parlamentille. Meillä on mahdollisuus toisia kuin kuulemisessa vasta nimittämisen jälkeen esimerkiksi, kun joku suurlähettiläs nimitetään, voimme käydä hänen kanssaan nimittämisen jälkeen mielipiteen vaihtoa. Mutta nyt me hyödynnämme budjettioikeuksiamme sitä, että vastaisuudessa kolmansien valtioiden kanssa täytävät sopimukset on hyväksyttävä myös ratifioitava myös parlamentissa. Ja tämä kaikki mahdollistaa sen, että eurooppalaisesta ulkopolitiikasta on nyt tullut myös parlamentaarisesti järjestettyä ja viimeisenä virkkeenä totean vielä, että ei niin, ettäkö parlamentti operatiivisesti harjoittaisi ulkopolitiikkaa. Se on ehdottomasti täytäntöönpanevan puolen oikeus ja asia. Me haluamme valvoa, me haluamme voida sanoa ei, me haluamme tehdä budjettimielessä järkeviä päätöksiä, me haluamme voida valvoa ja sitä varten me tarvitsemme ne välineet ja sisällölliset tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta näitä parlamentin oikeuksia voidaan harjoittaa kansalaisten edun mukaisesti. Uskon, että tällä sopimuksella olemme ottaneet tärkeän askeleen juuri tähän suuntaan ja haluaisin kiittää korkeaa edustajaa siitä, että näissä neuvotteluissa on lopuksi päästy tällaiseen hyvään tulokseen. Mr. Elmar Brock. Kiitos Elmar Brockille tästä puheenvuorosta. Pyytäisin teitä kaikkia pitäytymään puheajasta. Ymmärrän kyllä, että tämä oli tärkeä aihe, mutta silti koittakaa pysyä nyt kiinni annetussa puheajassa. Nyt toivotan tervetulleeksi seuraavan komission varapuheenjohtajan herra Sefkovicin, joka on nyt täällä myös mukana, niin tervetuloa äh, seurassamme. Tervetuloa Kiefer Hostad. Seuraavaksi esittelijänä. Ole hyvä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluan kiittää Elmar Brockia ja Roberto Gualteria, jotka olivat äh, myös esittelijöinä ja jotka kävivät näitä neuvotteluja Rova Ashtonin ja komission neuvoston kanssa. Hallinto on nyt saatu aikaiseksi ja uskon, että voimme sanoa, hyvät kollegat, että me olemme saaneet aikaan hyvän tuloksen. Tulos, jota kaikki toimielimet voivat tukea ja josta voivat olla ylpeitä. Saman tämän, siitä huolimatta, mitä eilen Ranskan pääministeri sanoi, herra Fillon Hänhän eilen sanoi, että tämä ulkosuhdehallinto ei voi mennä tiettyjen viivojen yli, nimittäin Ranskan asettamien viivojen yli. Mutta täytyy herra Fionille sanoa, että nyt on jo vähän juna mennyt, koska me menimme itse asiassa jo näiden viivojen yli näissä neuvotteluissa, ja eikä ollut mikään onnettomuus että näin tapahtui, vaan se, että käytetään Lissabonin sopimusta hyväksemme. Nimittäin Lissabonin sopimuksessa säädetään, ja senhän Ranskakin on ratifioinut, että voidaan yhteisölle luoda yhteistä ulkopolitiikkaa tulevaisuudessa. Ja me emme tarvitse nyt tällaista taustalla tapahtuvaa taistelua tästä hallinnosta, vaan nyt meidän täytyy käyttää tätä hallintoa, jotta voisimme kehittää kehittää todellista EUn ulkopolitiikkaa, mutta rehellisesti sanottuna tähän mennessähän mitään todellista ulkopolitiikkaa ei EUssa ole ollut. Muistan, kun olin neuvoston jäsen vuonna 2002, me kulutimme 50 sekuntia Irakin sodasta keskusteluun ja se lienee ollut suurin ulkopoliittinen kysymys siihen aikaan. Ja Eurooppa ei silloin pystynyt edes keskustelemaan, eikä varsinkaan saamaan aikaan yhteistä kantaa. Ja tällaista ei, tämä ei saa toistua. Ei tämän moninapaisen maailman tilanteessa. Tällaista ei voida jatkaa. Hyvät kollegat, nyt Rova Ashton meidän viestimme teille on se, että tämä hallinto tarvitsee selkeää suuntaa, ja tarvitsee selkeää johtajuutta. Ja perussopimus on antanut Rovastonille vallat näin tehdä. Teillä on oikeus kutsua koolle ulkoministerien neuvosto. Te pystytte tekemään aloitteita, koska olette myös komission varapuheenjohtaja teillä on myös vastuus tuottaa yleiset suuntaviivat, joilla strategiset unionin intressit laaditaan. Ja nämä kaikki vastuut ovat nyt teillä ja teidän hallinnollanne. Yksi neuvo vain tähän prosessin lopuksi. Kehittäkää tätä hallintoa yhteisöhallintona. Nythän on tämä yhteisömenettely on testattu metodi ja silloin kun sitä sovelletaan, silloin ollaan pystytty edistymään ja menestymään ja onnistumaan. Esimerkiksi sisämarkkinat tästä hyvä. Jos sitä ei ole sovellettu, niin sitten on poljettu paikallaan, menty taaksepäin. Esimerkiksi unionin reaktio finanssikriisiin. Eli vain tämän yhteisömetodin kautta voimme onnistua. Ja tämä myös on todellista unionin intressiä edustava menetelmä, jossa ei ole jäsenvaltioiden intressejä sekantamassa. Ja silloin tarvitaan asiantuntijuutta ja, ja, ja ää, ää, päteviä ihmisiä, joilla pystytään tämä yhteisö tai unionin intressi laatimaan. Ja te sitten puolustatte tätä intressiä. Minun mielestäni ja tämän parlamentin mielestä se, mikä on hyvä unionille, on hyvä sen eh, jäsenvaltioille ja sen kansalaisille. Kiitos. Rova Ashton seuraavana. Olkaa hyvä. Uh, Arvoisa puhemies, hyvät eh, parlamentin jäsenet, eh, minulla on ilo olla täällä keskustelemassa Euroopan unionin tärkeimmistä asioista, eh, eli ulkosuhdehallinnon perustamisesta. Haluaisin ensiksi kiittää siitä, että parlamentti on sitoutunut tähän asiaan, varsinkin esittelijät Elmar Brok, Verhofstadt ja aivan kautta eh, kaikkien valiokuntien, jotka ovat olleet mukana, eh, perusopimusvaliokunta, budjettivaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta. Tämä työ on parantanut tekstiä kaikilta osin ja myös kiitokset puhemiehelle. Me olemme saaneet paljon aikaan viime viikkoina, olemme saaneet aikaan perustan näille toimille. Eh, Haluan kiittää myös komissiosta Shevkovicia ja Espanja puheenjohtajavaltiotiimiä. Ja erityisesti olen kiitollinen oikeudellisille yksiköille, jotka ovat antaneet meille neuvoja tässä tehtävässä. Nyt on aika tullut päättää. Viime kuukausina on kiinnitetty paljon huomiota toimielimen monimutkaisuuteen. Nyt Tämä on kriittinen vaikea tehtävä, kun perustamme ulkosuhdehallinnon, mutta syyt siihen ovat aina vain tulleet selvemmiksi, kun minä olen käynyt hallitusten pakeilla, käynyt myös sotilasjoukkoja tervehtimässä. Ja haluaisin kertoa hiukan tulevaisuuden hallinnosta. Parlamentti on ehdottomasti paras paikka ja tämä on paras hetki, eh, kun haluamme muistaa, minkä tähden ulkosuhdehallinto on niin tärkeä, minkä tähden eh, on tärkeää, miten toimimme tässä geopoliittisesti nopeasti muuttuvassa eh, maailmassa. Emme voi toimia silloin, kun ongelmat ovat hyvin monimutkaisia mm, yksittäin. Emme voi toimia, meidän täytyy toimia hyvin johdonmukaisesti ja kunnianhimoisesti yhdessä. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot, meillä on eri, erinomaiset asiantuntijat ja välineet, joiden avulla pääsemme parempaan, vakaampaan maailmaan. Tarvitsemme näitä nyt yhdessä, jotta saamme aikaan vaikuttavuutta ja varsinkin sellaisissa maailman kolkissa, joissa näitä toimia tarvitaan. Minä olen matkaillut Gaasalta Haitille, Balkanille ja minulla on tällainen näkemys, että EUn ulkosuhdehallinto, siinä on aina erilaisia toimia, toimijoita ja Kyse on kriisinhallinnasta, diplomatiasta, humanitaarisesta avusta ja e, komission muut kollegat, e, heillä on omat selvät roolinsa tässä asiassa. olen kiitollinen heille, mutta Lissabonin sopimuksen myötä voimme toimia yhteistyössä niin, että meillä on yhteinen poliittinen strategia ja meidän tavoitteemme tulevat e, toteen. Minun näkemykseni on se, että kun me puhumme, meitä kuunnellaan ja silloin kun sitoudumme, me saamme aikaan toimia. Meidän kansalaisemme tietävät, että meillä on paljon ongelmia, pandemioita, energiavarmuus, laiton maahanmuutto. Me olemme paljon voimakkaampia ja tehokkaampia yhdessä ja sitä varten meidän täytyy käyttää kaikki käytettävissä olevat keinot, diplomatia, poliittinen sitoutuminen, siviili- ja kriisi, kriisinhallintamenetelmät, konfliktin estäminen ja rauha, vakaus. Ne ovat tärkeitä koko maailman ja Euroopan tulevaisuuden kannalta. Kun matkustin itä afrikkaan Minä näin siellä meidän meri eh, eh, toimenpiteitämme, mutta olen nähnyt myös eh, maa, maalla tapahtuvaa toimintaa ja olen nähnyt, että ratkaisu siihen, mitä tapahtuu merellä, sijaitseekin maalla. Ja minkä tähden sitten tapaamme uudestaan Kenian, Tansanian, eh, Etelä-Afrikan, Mosambikin eh, johtajien kanssa. Eh, keskustelemme siitä, miten voimme tukea Afrikan johtajia, jotta he löytävät poliittisen ratkaisun ja voimme tukea Somalian kansalaisia parempaa tulevaisuutta varten. Minä tiedän, mitä voimme saada aikaan tulevaisuudessa ja uskon, että nyt on aika kypsä, jotta pääsemme tämän hallinnon perustamiseen. Meillä on paljon työtä tehtävänä, päätösluonnos ja tämä päätöspaketti annan ne muodollisesti eteenpäin nyt, mutta haluaisin vielä painottaa tiettyjä näkökohtia, miten annamme tärkeät takeet niille, niissä asioissa, jotka ovat tärkeitä tälle parlamentille. Ensinnäkin yhteisömetodi kaikilla alueilla, jotka mainitaan ja meidän täytyy tehdä hyvin kiinteää yhteistyötä. Minä tiedän, miten tärkeä poliittinen vastuuvelvollisuus on parlamentille ja olen luottavainen sen suhteen, että poliittinen vastuuvelvollisuus täyttyy ja minä odotan kovasti tiedonvaihtoa Euroopan parlamentin kanssa ja varmistun siitä, että Voin vakuuttaa teille, että tässä suhteessa varmasti yhteistyömme toimii. Minä en valitettavasti pääse tarvittavan usein tänne paikalle, mutta aivan varmasti täällä on kyllä avustajiani ja komissiosta kollegoita myös ulkoasiain neuvostosta kiertävästä puheenjohtajavaltiosta tai sitten puheenjohtajavaltioiden triosta vastuuvelvollisuudesta. Mä olen iloinen siitä, että meillä on selkeä kieli ja voimme löytää ratkaisuja myös budjettikysymyksiin ja edustustojen päällikkökysymyksiin. Minä, minulla on apunani johtotiimi, jossa on toimeenpaneva pääsihteeri ja eh, siellä on myös budjetista vastuussa oleva pääjohtaja. Me tarvitsemme lisätoimia, jotta voisimme ottaa mukaan kehityspolitiikan ja minä tiedän, että eh, tästä ollaan huolissaan, mutta kehitys on keskeinen asia ulkosuhdehallinnossa ja se saa merkittävän profiilin koska EU on merkittävä avunantaja. Niinpä se on erittäin tärkeä osa moni, monenvälisiä ja kahdenvälisiä suhteitamme. Emme voi siis jatkaa erillisinä yksikköinä ja siitä syystä, kun saamme aikaan yhteisen foorumin, jonka puitteissa voimme tehdä yhteistyötä Pivax ja minä me yhdessä katsomme tavoitteemme ja haluamme saada valtavirtaistettua myös köyhyyden torjumisen kaikkiin toimiimme. Myös henkilöstökysymykset on, ovat selvit, selvitettävänä ja me voimme luottaa todellakin myös kansallisiin asiantuntijoihin ja meidän täytyy varmistua siitä, että kansallisista eh, tahoista tulee ainakin 60 prosenttia eh, henkilöstöstä. Ja meidän pitää muistaa myös monimuotoisuuskysymykset laajemmin. Monimuotoisuushan on vahvuus ja EUn yksikköjen pitäisi heijastella tällaista monimuotoisuutta. Tämä pätee myös kieli, kielten kirjoon, joka vallitsee diplomaattipalveluissa te saatte minun julkilausumani tästä kysymyksestä ja on tärkeää, että meillä on yhteinen käsitys siitä, miten tämä yksikkö toimii. On tärkeää, että voimme katsasta aina väliajoin, miten asiat toimivat ja varmasti parlamentin jäsenillä on pal- paljon kysymyksiä haluan varmistua siitä, että komission kyseiset yksiköt ovat mukana konfliktin ehkäisemistehtävissä ja eh, YUTP-kysymyksistä eh, pidetään huolta. Tietenkin eh, tässä pitää ottaa huomioon myös hallitusten välinen ulottuvuus politiikassa. Tehokas työn koordinointi on tärkeää. Minun vastuualueellani on täysi koordinointi kaikkien yksikköjen kesken, varsinkin ajatellen UTP-rakenteita ja muita vastaavia rakenteita. Minä haluan varmistua myös siitä, että saamme aikaan hyvää koordinointia erityisedustajien ja kyseisten yksikköjen välille. Parlamentti on aina kiinnittänyt huomiota ihmisoikeuskysymyksiin ja se on painopistealueemme. Minä annan korkea, korkean edustajana kyllä etusijan näille kysymyksille ja haluan varmistua siitä, että ne ovat todella ohjaus, ohjaavana, ne ovat aina taustalla siellä, missä toimimme. Ja haluan, että kun seuraamme ihmisoikeustilannetta, niin saamme selkeän kuvan myös EUn ihmisoikeustavoitteista. Euroopassa tarvitaan ulkosuhdehallintoa, jotta saamme aikaan voimakkaan ulkopoliittisen välineen. Nyt on aika antaa meille väline, jonka avulla voimme saada nämä kunnianhimoiset tavoitteet todeksi. On äh, aika laittaa henkilöstö paikalleen. On tärkeää, että menemme eteenpäin hyvin nopeasti ähm, myös varainhoitoasetuksessa ja äh, budjetissa 2010. Minä todellakin luotan teidän tukeenne. Huominen äänestys on historiallinen askel EUn kehityksessä. Se ei ole lopputulema, vaan se on tietty välivaihe siinä, mikä on meidän tulevaisuutemme. Kiitos. Thank you, Madam Vice President. Kiitos. Varapuheenjohtaja, korkeedustaja. edustaja. Eh, herra johtava Sefcovic, teidän puheenvuoronne, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, korkea edustaja, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin todella ilmaista olevani tyytyväinen parlamentin tekemiin tarkistuksiin ja suosittaa niiden hyväksymistä, koska tästä myönteisestä äänestyksestä tulisi tärkeä askel ulkosuhdehallintoa perustettaessa ja tämä olisi selkeä, tärkeä merkki siitä, että uusi hallinto saa tämän kamarin demokraattisen vahvistuksen. Se olisi tärkeää. Tämä päätös heijastelisi myös hyvin sitä tärkeää roolia, joka Euroopan parlamentilla on ollut neuvotteluissa uudesta hallinnosta. Ja minun täytyy ilmaista korkea arvostukseni siitä tehokkaasta työstä, jota Cathy Ashton, korkea edustaja, on viime kuukausien aikana tehnyt. Ei sitä ihan joka päivä luoda uutta ulkosuhdehallintoa. Ja vaikka tämä on ollut hankalaa ja monimutkaista, olemme onnistuneet saamaan aikaan poliittisen konsensuksen seitsemässä kuukaudessa sen jälkeen, kun uusi sopimus astui voimaan. Tämä on mielestäni huomattava saavutus. Tämä on myös todiste siitä, että Cathy Ashton on saanut aikaan hyvin vakaan tasapainon eh, näillä päätöksillään ja ehdotuksillaan. Sellaisena kuin tilanne oli luonnosteltu, se edellytti vielä demokraattisen valvonnan prosessia. Se on mielestäni ollut hyvin läpikotainen ja kun nyt tarkastelen niitä eh, keskusteluja, joita neljän osapuolen kesken kävimme eh, Moralesin esittelijöiden Brokin, Verhofstadtin, Gualtierin ja meidän komission kesken, kesken, niin voin sanoa, että me tarkastelimme joka ikistä mahdollista artiklaa, joka ikistä mahdollista määräystä ja pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun ja uskon meidän sen myös saavuttaneen. Keskustelumme keskittyivät erityisesti kolmeen eri kysymykseen. Ensinnäkin, miten voimme saada aikaan sen, että Euroopan ulkosuhdehallinto on oleellinen osa EU-järjestelmää. Me olemme keskustelleet tästä pitkälti. Me olemme pohtineet tätä todella ulkoisten toimien hallintoa. Toisekseen halusimme varmistaa kunnon rahoituksen ja tilintekovelvollisuuden. Tässäkin tarkastelimme kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Ja vaikka luommekin jotakin uutta, vaikka ulkosuhdehallinnossa työskenteleekin kolmen eri tyypin työntekijöitä, meillä on kuitenkin eh, taloudellinen tilintekovelvollisuus varmistettuna järjestelmässä ja uskon, että tämä kestää tulevien operaatioiden koetukset. Ja viimeksi vielä tuo kehitysyhteistyön osuus. Miten voimme hallita sitä kunnolla? Miten voimme ylläpitää kehitysyhteistyöavun yhteisöllistä henkeä? Miten voimme taata demokraattisen valvonnan oikeudet tässä parlamentissa? Me olemme innovoineet, ajatelleet, käyttäneet luoviakin ratkaisuja ja ratkaisu on saatu aikaan sellainen, joka kokoa yhteen parhaan mahdollisen synergian jäsenvaltioiden asiantuntijuuden, komission asiantuntijuuden, eh, kentän kokemukset edustustoistamme. Uskon, että tämä synergia on entistäkin tehokkaampaa, kun me edustamme Euroopan unionia ulkopuolella ulkomaailmassa. Eh, minä odotan suurella mielenkiinnolla tukea tälle yhteisymmärrykselle myöhemmin tässä kuussa ja ilmaisen, että komissio tekee kaikkensa voidakseen tehdä hyvää yhteistyötä korkean edustajan neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa, jotta tämä prosessi saadaan päätökseen ja voidaan viedä päätökseen rahoitusasetuksen ja henkilöstösääntöihin ja budjettiprosessiin liittyvät kysymykset. Odotan jo suurella mielenkiinnolla tätä ulkosuhdehallinnon uutta tehokasta työtä tämän vuoden syksystä alkaen. Kiitoksia. Kiitos varapuheenjohtaja. Ja seuraavana sitten valiokuntien puheenvuorot. Filip Kaczmarek, Deve. Panie komisarzu, szanowni państwo. Wynik negocjacji... Kiitos. Näiden neuvottelujen lopputulema on hyvä. Itse asiassa tämä loppuasiakirja on parempi kuin luonnos. Minä haluaisin selventää meidän kantojamme Mehän halusimme keskittyä siihen, että kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet otetaan huomioon muillakin politiikan aloilla. Toisin sanoen, me emme halua, että kehitysyhteistyöpolitiikkaa on, on vain on vain ikään kuin keppiä porkkana perusteelta. Me halusimme, että että, että kehitysyhteistyökomissaari seuraa sitä, mitä tässä uudessa hallinnossa alallaan tapahtuu. Me myös toivomme, että uuden hallinnon virkamiehet tulevat eri taustoista, ei pelkästään korkean tason ihmisiä, vaan nimenomaan kehitysyhteistyöasiantuntijoita. Komisja Handlu Międzynarodowego ja seuraavana sitten kansainvälisen kaupan valiokunta. Ivo Prechot. Kiitoksia puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät naiset ja herrat. služby je... Niin, tämä on selvä kompromissi koko ulkosuudenhallinto mutta on erittäin myönteistä, että EEAS on vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille, äh, kun katsotaan äh, poliittista ja budjettitarkastelua, mutta parlamentin äh, tarkasteluvalmiuksia pitäisi vahvistaa. Ja myös ulkopoliittisesti ja turvallisuuspoliittisesti nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Mitä tulee sitten näihin käytännön kysymyksiin ja EASn toimintaan, on vahinko, että tässä e, ei tule e, e, lausuntamme esiin, vaikka me saimme laajan tuen sille. Me haluaisimme pää mm, tähän mukaan ulottuvuuden, jossa olisi myös kaupasta vastaava pääjohtaja. Kiitoksia. Kieri. Roberto no, Gualtieri budjettivaliokunnan edustajana. Eh, signor Presidente, signora Alto. Kiitokset. Kiitos puhemies, korkea edustaja, varapuheenjohtaja. No niin, tämä mietintö, josta me äänestämme pian, ei ole mikään pelkkä lausunto. Ennemminkin se on tulos hyvin intensiivisistä neuvotteluista ja haluaisin kiittää korkeaa edustajaa ja Espanjaa sen puheenjohtajakaudella toimimisesta. Näissä neuvotteluissa oli tärkeä rooli sillä, että parannettiin neuvostossa hyväksyttäväksi tulevan päätöksen tekstiä. Kompromissi, joka Madridissa saatiin aikaan, on täysin niiden tavoitteiden mukainen, jotka ilmaistaan kollegojen Brok ja Verhofstadt tekemässä työssä. Euroopalle halutaan saada riittävä hallinto, jotta voidaan tukea ulkoisen työmme tehokkuutta. Tämä tästä kaikesta seuraa. Saman aikaan tässä on kuitenkin selkeä yhteys yhteisömetodin ja mukaan tulee Euroopan parlamentin harjoittama kattava demokraattinen valvonta. On selvää, että Euroopan parlamentilla on jotkut tietyt rajansa, joita ei tule ylittää parlamentti on kyennyt hyvin dynaamisesti ajamaan omia hankkeitaan ja oikeuksiaan. Ja koska me olemme onnistuneet eh, rikkomaan hallitusten asettamia rajoja, olemme nyt onnistuneet saamaan aikaan demokraattisemman järjestelmän, sellainen, jossa onnistutaan yhdistämään unionin kehitysyhteistyöpolitiikka ja muut politiikat ilman, että yhdeltäkään niistä viedään pohja pois, eikä myöskään heikennetä komission asemaa. Kaikki tietysti liittyy niihin lainsäädäntöoikeuksiin, joita parlamentilla on myös budjettivallan säätäjänä jatkossakin tulevina kuukausina, kun päätämme säännöistä, jotka koskevat henkilöstön eh, puolta ja taloudellista puolta. Ne ovat oleellinen osa tätä mietintöä. On myös muistettava ne määräykset, jotka koskevat koko ulkosuhdehallinnon eh, pystyyn rakentamista ajatellen eh, virkamiesten tasapuolista edustustamista, edustamista myös huippuviroissa ja yhtä lailla on saatava täysi tuki korkealle edustajalle ja ulkosuhdehallinnon virkamiehille. Parlamentin on voitava ilmaista täysi tukensa. Se on mahdollista, jos me saamme todella tehokkaan ulkosuhdehallinnon. Madridin sopimus oli tärkeä askel tähän suuntaan. Kollega Kalfini, val- budjetin val- puolesta. pani Ulrike Lunacek, Komisja Praw Kobiet ei mennäkin eteenpäin, eli Ulrike Lunaker FEM-valikunnasta. Kiitos puhemies. Minullakin on nyt kaksinkertainen hattu päällä. Puhun ensinnäkin e, esittelijänä valiokunnastani, että sitten vihreiden esittelijänä. Minä edustan Francisca Brandneria kollegaani, joka noin kuusi viikkoa sai pienen tyttären ja senpä takia minä täällä puhun hänen edestään. Mä haluaisin myös kiittää häntä valmistelevista työstä. Naisten oikeuksien valiokunta on korostanut sitä kysymystä, miten täytäntöön pannaan tasa-arvokysymyksiä tämän uuden hallinnon palkkauksen yhteydessä ja täytyy saada tasapuolinen, eh, tasapuolinen henkilöstö sekä eh, molempia sukupuolia ja toivon, että teidän sitoumuksenne siihen, että te eh, noudatatte naisten ja miesten tasa-arvoa työssä artikla 157 perustamissopimuksesta tulette sitä täytäntöön panemaan silloin, kun te valitsette omaa henkilöstöänne eli kaikilla tasoilla, myös edustustojen päälliköiden tasolla. Vihreiden varjoesittelijänä haluan kiittää herra Gutierrezia hyvästä yhteistyötä työstä ja tosiaan korostaa, että me yhdessä saimme paljon parannuksia alkuperäiseen luonnokseen ja toivon, että saamme tehokasta, johdonmukaista ulkopolitiikkaa ja senpä takia ryhmäni tukee tätä mietintöä ja äänestämisen puolesta huomenna. huomenna ihmisoikeudet, kehitysyhteistyö, demokratian valvonnan tehostaminen, nämä tulevat EU-lähettilät ja edustajat tulevat jatkossa myös tämän talon kuultaviksi ennen kuin lähtevät virkapaikoilleen ja on hyvin tärkeää näitä kaikkia viedä eteenpäin, koska tällä hetkellä siviilikriisinhallinnassa ei ole mitään selkeitä rakenteita ja tällä hallinnolla ei ole vielä mitään konsulaattipalveluja tarjolla. Me haluaisimme eh, luoda jonkunnäköisen rauhanturvaus- ja eh, siviilikriisinhallinnan rakenteen. Kompromissi ei ole vielä päässyt tähän, mutta hyvällä tahdolla ja Rova Ashtonin kunnianhimoisella tavoitteilla Sannan Tannalla tähän päästään. Ja on hyvin tärkeää, että kansalliset intressit, varsinkin sotilaallisella alalla, niin kuin Ranska on esittänyt, ovat, jäävät taka-alalle. Ja toivot, Rova Ashtonille kunnianhimoa, että saamme aikaan tämän eurooppalaisen hallinnon ja saatte meidän talomme tuen teille. Niin, kollega Ivailo Kalfin. Kollega Ivara Lukas nyt sitten tämä budjetivalvontavaliokunta. Един от Herra puhemies, Ashton, komission jäsen, yksi tärkeimmistä seikoista, joka on viime aikoina otettu esille, on se, että saadaan parlamentille riittävät välineet valvoa EUn varainkäyttöä ulkosuhteissa – Tämä on johtanut siihen, että on esitetty monia kysymyksiä ulkosuhdehallinnon budjetista. Olen tyytyväinen siihen, että olemme onnistuneet löytämään parhaat mahdolliset vastaukset, eh, jotta voimme varmistaa parlamentin päätöslauselman hyväksymisen. Me voimme uskoa, että kaikki toimielimet, jotka ovat mukana noudattavat tätä linjaa. Meillä ei ole mitään syytä viivyttää ulkosuhdehallinnon pystyttämistä. Voimme pian havaita, että nämä toivotut mekanismit ovat täysimääräisinä käytössä ja eurooppalaisten veronmaksajien edut suojellaan. Kollega Maria Mauri, nyt poliittiset ryhmät siis. Grazie, signor Presidente. Onore... Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, joka päivähän tapahtuu kautta maailman sellaisia tapahtumia, jotka yhä enemmän vaativat äh, diplomaattitoimintaa äh, EUlta. Mm, erinomainen lähtökohta ja myönteinen merkki äh, tälle tulevalle ulkosuhdehallinnolle ovat nämä tavoitteet. Sanotaan, että tarvitaan vahva hallinto, jolla on konsolidoitu rooli ja se vahvistaa myös yhteisömetodia ja myös budjettinäkökohdista parlamentti voi olla mukana seuraavassa asia. Nämä ovat aivan konkreettisia tuloksia. Kuitenkin tiettyjä selkeytyksiä tarvitaan ja tässä eh, esimerkiksi hallitusten asema on aika epämääräinen eh, tässä mm, eh, epävirallisella tasolla mm, todellakin tietyt hallitukset suhtautuvat hyvin epämääräisesti. Jos nyt kahdotaan, katsotaan sitä, mitä sanoi Martino eilen, hän sanoi, kun hän puhui ihmisoikeuksista Kuubassa, hän sanoi, että kahdenväliset sopimukset ovat paremmat kuin se, että olisi eurooppalainen, selkeä eurooppalainen kanta tässä. Niinpä Meillä on merkittävä riski, jos me tätä epämääräisyyttä vielä korostamme ja edistämme. Meidän pitää edelleenkin viedä eteenpäin tätä yhteistä toimintaa, jotta saamme aikaan tehokasta toimintaa. Olen vakuuttunut siitä, että pääset ni- niihin tavoitteisiin, joihin pyrimme. Hannes Svoboda, Seuraavana SD-puolueen edustaja herra Svoboda. Kiitos. Me saimme hyvän luonnoksen aikaiseksi Rovashtanin ja Sefcovicin mukaan. Minun ryhmäni tulee huomenna tukemaan tätä ehdotusta. Luonnollisesti tässä nyt on kyse siitä, että annetaan tämmöiselle diplomaattipalvelulle jonkunnäköiset uudet mahdollisuudet ja toivon, että nyt saamme uudet mahdollisuudet. Monethan pelkäävät, että tästä tulee e, Euroopan diplomatian laajentunut kupla, mutta ei tässä ole kysy, kyse siitä, että luotaisiin uusi, e, uusi e, diplomaattipalvelu, vaan tätä vahvistetaan tätä entistä. Ja senpä takia tällainen ulkosuhdehallinnon tavoite on tuettava. Ja Cathy Ashton ja hänen hallinnolleen pitää antaa hyvät mahdollisuudet. Uskon, että belgia puheenjohtajana, joka nyt ensimmäisenä puheenjohtajana ottaa nämä mahdollisuudet huomioon, tukee rouva Ashtonia luonnollisesti nyt sitten ulkoministerien tuella, mutta tässä nyt halutaan tuoda ulkopolitiikkaankin lisää Eurooppaa. Ja seuraavana Alexander Graf Lambsdorff Alden edustajana. na rzecz Europy. Bardzo proszę. Kiitokset, herra puhemies. Edessä on äänestys, on aika vetää tase. Myönteisellä puolella neuvostelutuloksesta on varmasti se, että on valittu tällainen palveluratkaisu, joka on paljon järkevämpi kuin alun perin ehdotettu jossa olisi ollut pelkästään ylivaltainen pääsihteeristö. Toinen hyvä puoli on poliittisen tilitekovelvollisuuden vahvistaminen ja Brysselin keskustelu, eurooppalainen keskustelu ulkopolitiikasta nousee uudelle tasolle tämän myötä. Näin saadaan helpotettua tilannetta hiukan. Vahva ihmisoikeusrakenne on sellainen, jota ryhmäni arvostaa, siitä olemme iloisia. Mutta on olemassa myös tuo negatiivisten tulosten puoli. Ette ollut halukas äh, luomaan pysyvää poliittista edustustoa. Kyllä saatiin aikaiseksi ratkaisu Euroopan parlamentille, vaikka mekin näemme asian joskus hiukan toisin. Euroopan parlamentti ei silti ole mikään maailman keskipiste. Tarvitaan edustusta myös muissa paikoissa, Majorkalla, Kiovassa ja niin edelleen. Teitä kritisoidaan siitä, että ette voi olla joka paikassa yhtä aikaa. Olisin toivonut, että olisitte ratkaissut tämän toisin. Te sanoitte, että olette nähneet julistukseni, joka koskee keskustelua keskushallintoa, niin ongelma on se, että meillä on nyt kaksi julkilausumaa tästä 48 tuntia Madridin yhteisymmärryksen jälkeen annoitte Koreperissä julkilausuman ja siinä ei viitata pelkästään lokakuun 2009 neuvoston päätökseen, vaan myös Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan numero 14. Tämä on julkilausuma, joka mielestäni on ristiriidassa sen kanssa, mitä Madridissa päätettiin. Tänään te olette antanut julkilausuman täällä tämän valitun kansalaisten edustuslaitoksen edessä ja toivottavasti se astuu tuon aiemman Koreperissä annetun julkilausuman tilalle, sillä ei voida toisaalta puhua puhua sopivasta rakenteesta kriisinhallintaa varten ja toisaalta antaa Koreperissä julkilausuma, jossa puhutaan siitä, että ainoastaan tietyt tahot ovat tästä vastuussa. Kysymykseni teille. Julkilausuma, jonka te annoitte Euroopan parlamentille tänään, onko se julkilausuma, joka korvaa Koreperille annetun julkilausuman ja pyydän älkää vastatko, ettei mitään ristiriitaa näiden kahden julkilausuman välillä ole. Julkilausumassa on selvä ristiriita ja me ymmärrämme, että joko pitää luoda tuo kokonaan uusi rakenne sen mukaisesti,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

Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja eh, Tanok EKR. Puhemies EEAS eh, eli EUn diplomaattipalvelu, siitä on väännetty kättä aika pitkään. Onneksi nyt tämä kädenvääntö loppuu ja korkea edustaja Ashton eh, saa kyllä ansiota, on ansioitunut tässä. Konservatiivit olivat EASan perustamista vastaan, mutta nyt asia on sovitettu väistämättä EAS on tässä mielestäni kuitenkin ei hyväksyttävän kompromissin tulos. Tällaista näin riippumatonta elintä ei aikaisemmin ole ollut. Minä haluaisin, että enemmän painotetaan, painotetaan hallitusten välistä ulottuvuutta. EU-diplomaatit versus kansalliset diplomaatit Eh, siellä on muutama entinen pääministerikin. Eh, olen tyytyväinen siihen, miten EAS toimii kehitysyhteistyöpolitiikassa eh, tässä puhutaan, että mm, budjetti- ja henkilöstösäännöt ne selvenevät vielä ja se auttaa myös siinä, että demokraattisesti voidaan valvoa tätä. Kansalliset kansanedustajat ovat seuraamassa myös EAS läheltä ja tämä on tärkeää, kun katsotaan UTP-tehtäviä yhdistynyt kuningaskunta on merkittävä tuen antaja ja meidän, meidän näkökohtamme pitää ottaa täysin mm, huomioon. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Willi Mayer, yhdistynyt vasemmisto. Kiitoksia puhemies Rova Ashton, Rashafkanits. Me valitettavasti emme äänestä EAS asiakirjan puolesta. Emme äänestä, koska tässä monimutkaisessa prosessissa on äh, ja tietyt ähm, jäsenvaltiot huomiota. Ja tässä kyse on myös siitä, miten äh, saadaan tämä äh, yksikö aikaiseksi, emme ole olleet samoilla linjoilla. Kyseessä on sui generis toimielin ja Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit, niillä on valvontamahdollisuus myös poliittisesti ja pitää muistaa, että me olemme ainoa demokraattisesti valittu elin EU:ssa. Meitä huolestuttavat, huolestuttavat e, erityisesti nämä sotilaselimet, jotka ovat osa tätä e ulkosuhdehallintoa, varsinkin Euroopan puolustus asiantuntijat ja se tiedustelupalvelut ja meidän mielestämme on todellakin virhe ottaa nämä, nämä tahot mukaan tähän ulkosuhdehallintoon. Ja myös ajatellen rahoitusta meidän mielestämme näiden elinten ei pitäisi olla mukana tässä ulkosuhdehallinnossa. Tällä yksiköllä on aivan selkeä sotilaallinen ulottuvuus ja mm, niinpä saattaa olla, että ulkopolitiikasta tulee puolustuksen sivujuonne ainoastaan. Niinpä valitettavasti ryhmäni äänestää tätä mietintöä vastaan. On aivan totta, että Madridissa päästiin eteenpäin, varsinkin budjetin valvonnassa, mutta viimeistä sanaa ei kuitenkaan saa sanoa parlamentti ja me joudumme äänestämään tätä mietintöä vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja edustaja David Campbell Bannerman, EFD. Mr. President puhemies, on jotakin paljon syvempää ja merkittävämpää tässä ulkosuhdehallinnossa, sellaista, joka nojaa kansainväliseen lakiin. Eh, kyseessä on se, mikä muodostaa kansallisvaltion. 1930 Montevideo yleissopimuksen mukaan on olemassa neljä erityistä piirrettä, jotka määrittävät valtiota. Pysyvä väestö, määritelty alue, hallitus ja kyky harjoittaa ja ylläpitää diplomaattisuhteita muiden valtioiden kanssa. EUlla on näistä neljästä jo kolme. Pysyvä väestö, Lissabonin sopimus tekee meistä kaikista EU-kansalaisia, meillä on määritelty alue ja EU-kansakunnat ovat kaikki saaneet selkeästi määritellyt rajat ja hallitus, yhdistynyt kuningaskunta on pitkään ollut sitä mieltä, että että ministerineuvosto ja komissio, todellinen valta, ovat osa EU-hallitusta. Ja tästä siirtyy se neljäs seikka, että neljäs kyky puuttuu, eli tuo kyky ylläpitää diplomaattisuhteita muiden kansallisvaltioiden kanssa. Puhemies, uskon, että Lissabonin sopimuksen myötä paronitar Ashtonin rooli ja ulkosuhdehallinnon myötä eh, Euroopan unionilla on kaikki neljä kriteeriä, jotka kansainvälisen lain mukaisesti tarvitaan, jotta se voi julistautua yksi yksittäiseksi kansallisvaltioksi, Euroopan yhdistyneiksi valtioiksi yhdessä yössä. Täällä tuntuu olevan tälle paljon kannattajia. Sehän vahvistaa minun puheeni. Se on uhka kansallisvaltioillemme. Kiitoksia. Spontani. Kiitoksia näistä spontaaneista reaktioista. Ja sitten sitoutumattomat edustaja Lukas Hartong. Vanmiddag debatteren we over Tänään me keskustelemme Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Meidän ryhmämme vastustaa kaikin mahdollisin keinoin tällaisen eurooppalaisen diplomaattipalvelun tai osaston kehittämistä. Se on syntynyt kamalasta Lissabonin sopimuksesta. Alankomaiden hallituksen suuri enemmistö torjui sen aivan oikein. Se on nyt käynyt ilmi täysin epädemokraattisella tavalla, valvomattomalla tavalla tehdään suunnitelmia eurooppalaiselle superdiplomatialle. Kukaan ei tiedä, mihin tämä käytännössä johtaa, ja nyt EU saa yhä enemmän valtaa itselleen. Puhemies, ulkopolitiikka ei ole EUn asia, vaan jäsenvaltioiden asia. Niillä on täysimääräinen valta päättää näistä asioista. Lisäksi Rova Ashtonin suunnitelmat maksavat veronmaksajien taskusta huomattavan paljon. Budjetit on jo ylitetty, halutaan jokin situation room, oma lentokone, henkilöstöä, muutama miljoona vuodessa kaikenlaisiin kuluihin. Koska tämä idiotismi oikein loppuu? tämä valitsematon euroeliitti tekee mitä haluaa ja miten haluaa. Kansalaiset seuraavat sivusta, eivät saa sanoa mitään, mutta saavat kyllä maksaa huomattavat laskut. Onpas demokraattista toimintaa. Lopuksi vielä. Kansalaiset haluavat ehkä päästä pian näille diplomaatin oville. Tulee alankomaalaisen diplomaatin ja konsulaatin tilalle eurooppalainen edustus. Toivon, että matkustavat pulan joutuvat alankomaalaiset eh, matkailijat joutuvat, pääsevät eh, oikean alankomaalaisen konsultin ovelle, koska he ainoastaan tietävät, mitkä ovat oikeat tavat auttaa. Jättäkää jalkapallo ja diplomatia hollantilaisten hoidettavaksi. Kiitoksia. Thank you, colleague. Kiitoksia, hyvä kollega. Ja sitten muut puheenvuorot muut puheenvuorot tältä listalta. Eh, edustaja Sanchez, Salafranca Sanchez Neira, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Eh, huomenna äänestämme tästä eh, ulkosuhdehallintokysymyksestä ja se vie päätökseen kaiken tämän työn. Tässä erinomaisessa asemassa ovat olleet esittelijät ja näin on toimittu nopeasti, jotta saadaan hallinto toimimaan nopeasti. Tämä ei ole mikään määränpää tarkoituksellisesti, vaan kyse on siitä, että EUsta pitää tulla voimakas ja tehokas myös ulkoasioissa. Olen vakuuttunut siitä, mitä sanoi Rova Ashton hänen julkilausumassaan ja näin me olemme myös parlamentti, jota kuullaan näissä kysymyksissä. Tässä tämä parlamentti on varmastikin äh, hyvin luotettava kumppani asioissa, jotka liittyvät äh, ja me, me olemme nähneet tämän asian jo Afganistanin ja Washingtonin osalta. Äh, ja tulevaisuudessa tietenkin hallinto tulee olemaan paljon tehokkaampi kuin nykyinen. Me haluamme toivottaa teille onnea tässä tehtävässä ja kiitoksia. Kiitoksia, hyvä kollega. Edustaja Severin puolitoista minuuttia. Hyvät näistä herrat, me tarvitsemme proaktiivista ulkopolitiikkaa politiikkaa, jota yhteiset tavoitteemme ohjaavat ja yhteiset arvomme pohjustavat sitä. Tässä pitäisi ottaa huomioon se, että turvallisuutta tarvitaan globaalissa maailmassa. Tämä tarkoittaa myös solidaarisuutta Euroopan sisällä ja sen ulkopuolelle. Tämmöinen politiikka, joka tähtää Euroopan unionin kapasiteettien rakentamiseen turvallisuuden takaamiseksi omille kansalaisilleen, ja kansainvälisen ympäristön muotoilemiseksi. Se tarkoittaa sitä, että tarvitaan institutionaalista keinoa, joka nyt on sitten tämä, tai väline on tämä hallinto. Tämä ei ole mikään päätöksentekoelin, vaan se on tämmöinen yhteisöinstrumentti, joka täytäntöön panee ulkopolitiikkaa ja siihen liittyviä päätöksiä ja sitä ennen jo helpottaa tätä päätöksentekoprosessia korkean edustajan koordinoimana ja muiden toimielinten kanssa yhteistyössä. Parlamentin huolet ovat tulleet esille. Haluamme poliittista valvontaa ja myös budjettivalvontaa tähän tästä hallinnosta. Tämä tarkoittaa avoimuutta hallinnon toiminnassa ja tar tar tarkoittaa myös budjetin konsolidointia tämän hallinnon osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää varmistaa politiikan alojen tehokkuus. Parlamentti vaatii oma sanansa kuuluville. Meillä on tässä sopimuksessa mukana tarkistuslauseke, jotta riittävän ajoissa voidaan sitten ottaa kantaa puutteisiin. Kiitos. Haluan toivoa, että korkea Kaksi minuuttia meni ohi. The next speaker. Ja eh, seuraava puhuja. Niin, olkaa hyvä. Duff. Puhemies, nyt vaikuttaa siltä, että meillä on laaja-alainen sopimus välineistä, prosesseista ja henkilöstöstä. Mielestäni se, mitä me nyt tarvitsemme, on argumentti. On puhuttava politiikasta. Meidän on oltava liittävän, riittävän rohkeita, jotta me voimme kyseenalaistaa toistemme ulkopolitiikat, kansalliset ulkopolitiikat. Jos me emme onnistu saamaan näkemystämme läpi tällaisessa keskustelussa, jos emme onnistu saamaan tällaisessa keskustelussa – aikaan sitä, että oma näkemyksemme kuuluu, ei voi myöskään syntyä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Minusta Cathy Ashtonin pitäisi vastustaa joitakin tiukahkoja kysymyksiä. Esimerkiksi, miksi viisi jäsenvaltiota edelleen kieltäytyy tunnustamasta Kosovon itsenäisyyden? miksi Kreikka saa edelleen estää Makedonian syntymisen, Makedonian nousun valtion tasolle. Miksi on edelleen olemassa kylmä sota Turkin ja Kyproksen välillä? Ja toivon, että esittämällä tämän tyyppisiä vaikeitakin kysymyksiä saadaan myös luovalla, rohkealla tavalla ratkaisuja. Esimerkiksi ehdotus siitä, että saadaan aikaiseksi yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan elin sen rikollisuuden torjumiseksi, jota näemme. Tämä olisi sen tyyppistä, mitä me toivoisimme Cathy Ashtonilta tässä huippuluokan diplomatiakoneistossa, jonka olemme pystyttämässä hänen tuekseen. Hyvää onnea, onnea matkaan ja kiitos menestyksestä tähän asti. Kiitoksia. Ja edustaja Sargentini, yksi minuutti. Dank u, voorzitter. Kiitoksia puhemies. Edeltävät vihreät puhujat ovat puhuneet naisista ulkosuhdehallinnossa yleisemmin ja minä haluan painottaa aivan erityisesti kehitysyhteistyötä eurooppalaisena hankkeena. Kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnonlaatija Kasmarek totesikin jo, että kehitysyhteistyö ei saa olla se, jolla haetaan tälle kaikelle oikeutus. Olen hyvin tyytyväinen niihin muutoksiin, joita tähän lopulliseen ehdotukseen ulkosuhdehallinnoksi on tehty. Eli nyt vastuu kehitysyhteistyökysymyksistä on edelleenkin komission jäsen Piebalgsilla. Hän voi huolehtia siitä, että saadaan todella johdonmukaista politiikkaa ja me vihreinä autamme häntä huolehtimaan siitä, että ulkopolitiikkamme tähtää ensisijaisesti köyhyyden torjumiseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Fox, yksi minuutti. Uh, thank you, President Kiitos puhemies. Ei ole mikään salaisuus, että minä olen vastaan tämän hallinnon perustamista. Minun kantani on se, että ulkopolitiikan pitäisi olla edelleenkin jäsenvaltioiden yksinomaisessa toimivallassa. Mutta pragmaatikkona minun täytyy nyt sitten ottaa EU sellaisena kuin se on, eikä sellaisena, joksi sen haluaisin tulevan. Joten pidän hyvää, hyvänä esittelijöiden työtä näissä neuvotteluissa baronitar Ashtonin kanssa ja suuri menestys on se, että parlamentti saa tutki, tarkastettavakseen ja hyväksyttäväkseen tämän hallinnon budjetin. Meidän pitää varmistaa se, että ylimääräiset kulut eivät koidu koidu kansalaisten harteille. Näistä yksi esimerkki olisi diplomaattikoulutuslaitos. Baronitar Ashton on luvannut, että tämä olisi budjettineutraali hallinto. En usko, että tähän päästään, mutta kun me edustamme veronmaksajia, niin me pidämme kiinni siitä, että tämä lupaus pitää. Kiitoksia. Edustaja Belder, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies Minulla on kaksi syytä, miksi minä vastustan Brock Verhofstadt mietintöä. Ensinnäkin mielestäni tässä on epätervettä vallan janoa. Jos on kyse kansanpuolueesta, niin se on jo totuttu juttu, mutta paronitar Ashtonin kohdalla ollaan luomassa hänelle hyvin raskasta hallintoa. Epäilen, että tässä on käymässä niin, että tästä on tulossa liiallinen. Ja toinen huomioni koskee koko tämän ulkosuhdehallinnon institutionaalista ankurointia, mitä, mihin se liittyy. Viime kuukaudet ovat osoittaneet, ettei tämä institutionaalinen sijoittaminen ole välttämättä mikään onnistunut ratkaisu. Ilmeisesti meillä on kohta pari tuhatta diplomaattia, jotka kantavat ikään kuin kahta eri hattua koska lähdetään tältä harmaalta alueelta, jolla komissio ei oikein toimi. Tästähän syntyy selkeästi jännitteitä toimielinten väliseen työhön. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Klais, yksi minuutti. Ja Kiitokset puhemies. On hyvä juttu, että Euroopan parlamentilla on oma vaikutusmahdollisuutensa Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisessa. Tämä valvonta tapahtuu myös budjetin kautta ja ulkoasioiden korkea edustaja on vastuullinen parlamentille. Oikeastaan tämä on siis ihan normaali asia demokraattisessa järjestelmässä tai sellaisessa, jonka pitäisi olla demokraattinen järjestelmä. Meillä on varsinaisin korkeita odotuksia, varmaan myös Euroopan kansalaisilla. Nyt saadaan eurooppalainen diplomaattinen hallinto, mutta kun jäsenvaltioilla on jonkinlaisia visioita ulkopolitiikasta ja hyvin erilaisia visioita, on koko tämä ulkosuhdehallinto oikeastaan tyhjä kuori. Uskon, että me kaikki ole samalla aaltopituudella, ainakin kun katson parlamenttiimme verkkosivua, jossa sanotaan, että Euroopan parlamentti saa uuden ulkosuhdehallinnon lähemmäs kansalaisia. Miten se sitten käytännössä tehdään, sitä ei valitettavasti enempää selitetä, mutta tämä on juuri sen tyyppi tyyppistä tyhjää puhetta, jonka vuoksi yhä useammat eurooppalaiset kääntävät Euroopan unionille selkänsä. Kiitoksia. Edustaja Saarius Volski, puolitoista minuuttia. Kiitoksia äh, puhemies. Äh, nyt äh, noudattelisin Tsanokin kannanottoja yhteen niin parempi olisi diplomaattipalvelu kuin EAS. Kovin pitkään tätä odotettiin, tätä hallintoa, jolla olisi uusia välineitä ja erityisesti tarvitsemme uutta tehokasta diplomatiaa, jossa puhutaan yhdellä äänellä ja saadaan aikaan tuloksia. Mutta nyt täytyy katsoa myös pidemmälle kuin yksityiskohtaiset järjestelyt tässä uudessa diplomaattipalvelussa palvelussa. Ilman poliittista valtuutusta EAS ei voi olla olemassa. Tällainen oikeutus on se, jonka antavat parlamentti ja kansalliset parlamentit. Meidän täytyy tarkastaa sitä, että tässä mennään oikeaan suuntaan jos halutaan vahva EAS, sen pitää olla koko eh, kaikkien 27 valtion edustama. Eh, kaikkien maiden pitää olla mukana lännestä, itään ja pohjoisesta etelään. Ja siitä syystä on niin tärkeää, että saadaan yhteinen omistajuus, identiteetti ja oikea tasapaino edustajien välillä. Toivottavasti parlamentti voi parantaa neuvoston päätöstä ja näin tulisi yhteisöllisempi, vastuullisempi hallinto, myös enemmän maantieteellisesti edustettu elin ja henkilöstö äh, rahoitusnäkökohdat pitää äh, huomioon, äh, jotta saadaan parannettua tilannetta. Ja edustaja Vigenin puolitoista minuuttia. Lady Ashton, kollegat, haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni, että tämä vihdoin viimein ottaa, saa muotonsa tämä uusi palvelu. Monet kollegat ovat epäröineet sitä, onko Cathy Ashton oikea henkilö vastaamaan näihin haasteisiin ja vastuisiin. Uskon, että nyt nämä epäilykset ovat osoittautuneet perusteettomiksi ja Rova Ashton hyvin kyvykkäästi on pystynyt tätä uutta hallintoa rakentamaan. Meidän pitäisi tosiaan tunnustaa parlamentin rooli. Sehän on alusta pitäen ollut hyvin yhteistyökykyinen ja varmasti me jatkossa pystymme varanhoitoasetusta ja henkilöstösääntöjä yhtä hedelmällisesti tarkistamaan. Nämä tulevat olemaan hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä myös uusissa jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä hierarkiassa, komission hierarkiassa kovinkaan korkealla. Minä edustan yhtä uusista maista ja minusta meidän pitäisi lähestyä asiaa taidolla ja varmistaa se, että tässä hallinnossa tulee olemaan laaja edustusto eri kansalaisuuksia. koulutus, diplomaattikoulutus on tärkeää järjestää jollain tavalla. Olisi hyvä saada takuut jo tässä vaiheessa, että vallan väärinkäyttöä ei tässä hallinnossa tapahdu, e, että siellä ei ratkaista kansallisia e, intressejä yksinomaan. Kiitoksia. Edustaja Kerääns puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää Elmar Brokia ja Gihe Verhofstadtia siitä, että he ovat vahvistaneet parlamentin oikeuksia tässä ulkopoliittisessa ulottuvuudessa mutta erityisesti haluaisin tunnustaa ne ponnistelut, joita on tehty, jotta saataisiin mukaan kehitysyhteistyöpolitiikka. Se, että Rova Virkova ja Peoples ovat olleet mukana neuvotteluissa, sillä tavoin olemme saaneet tasapainoa tulevaisuudessa tähän elimeen tässä on tietenkin hyvä hakea synergioita ulkosuhdehallinnossa. On tärkeää, että puhutaan yhdellä äänellä ja ne, jotka puhuvat EUn äänellä, jäsenvaltioiden ulkoministerien ei pitäisi kiistää sitä, mitä nämä yhdet äänet puhuvat. EUn ulkopolitiikka on tietenkin jo kokonsa puolesta haaste. Pitäisi olla yksi mielipide turvallisuudesta ja Turkista, eikä kahta tai monta. Ja nyt kun korkea edustaja onnistuu, niin varmasti täällä myös taputetaan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Petrovski. Yksi minuutti. Kiitokset puhemies. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan ulkosuhdehallinnosta on määrä tulla pysyvä Lissabonin sopimuksen pohjalta, mutta tästä ei kuitenkaan ole kysytty Euroopan unionin kansalaisten mielipidettä. Tämä hanke aiheuttaa monenlaisia budjettiseuraamuksia ja me olemme hiukan huolissamme tästä uudesta piirteestä. Meistä myöskään henkilöstön palkkaamisessa ei ole määrä toimia tasapainoisesti. Meistä maantieteellinen tasapainoinen jakauma on äärimmäisen tärkeää, että se pitää saada aikaan. Ulkoasiainvaliokunnassa tehtiin tarkistus, jonka mukaan jäsenvaltioiden parlamentit on otettava täysimääräisesti mukaan ulkosuhdehallinnon valvontaan – ja myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikan. Jos kansalliset parlamentit olisivat mukana, se olisi parannus, koska nyt tästä uhkaa tulla pelkkä eliittiporukka. Tässä yhteydessä pitää ottaa huomioon nuo eh, lisämenot, joita syntyy talouskriisin aikana. Kiitoksia edustaja Kiitos. Haluaisin eh, osoittaa tukeeni Ranskan EPPn eh, e valtuuskunnalta tälle eh, kompromissille, joka on erittäin hyvä tämä Gautieri, Brock ja Verhofstadt neuvottelivat. Tässä on hyvin tärkeä askel Euroopan yhteisen politiikan rakentamisessa. Tässä on kyse turvallisuudesta, ulkopolitiikasta, puolustuksesta. Tämä yhteinen pol- pol- politiikka, joka näkyy Somalian rannikoilla, Georgiassa ja muualla, se on hyvin tärkeää. Ja toisaalta myös kansalaiset tätä ovat kaivanneet tämä uusi institutionaalinen väline, joka nyt ollaan luomassa – osoittaa, kuinka tärkeää strategisesti tällainen uusi hallinto on. Ja on hyvin tärkeää, että Euroopalla on oma ulkosuhde, politiikka, ulkopolitiikka, puolustuspolitiikka, joka toimii tehokkaammin ja johdonmukaisemmin. Hyvä korkeaedustaja, joka minä valiokuntani edustajana ja myös ranskalaisena haluan korostaa sitä vastuuta, joka teillä tulee olemaan, nimittäin kriisinhallinnan osalta pitää vahvistaa sitä lisäarvoa, jonka unioni voi tuoda tälle alalle, sen siviili- ja, so, so, siviili- ja sotilaalliset kyvyt. Teillä tulee olemaan vastuu siitä, että voidaan taata se, että EU säilyttää ja myös kasvattaa omia kapasiteettejaan, jotka, joka pysty, jolla pystyttäisiin osoittamaan vääriksi ne luulot, jotka ovat vallinneet pitkään, ja että parlamenttikin myös pystyy tukemaan näiden EUn eh, e missioiden ja operaatioiden oikeutusta. Kiitoksia edustaja Hauitte. Yksi minuutti. Onnittelen Cathy Ashtonia ja parlamentin kollegoja siitä, että on saatu aikaan kompromissi, joka on säilyttänyt meidän visiomme kunnianhimoisesta, kaiken kattavasta eurooppalaisesta ulkosuhdehallinnosta, joka sisältää kaikki EUn ulkoiset toimet ja ei ota Äh, huomioon niitä neuvostossa, komissiossa ja täällä parlamentissakin, jotka haluavat säilyttää byrokraattiset imperiumit. Ne tässä parlamentissa, jotka ovat oikeutetusti huolissaan kansallisesta edustuksista, saisivat tukea äh, korkeaa edustajaa ja hänen tarkoitustaan nimittää ansioiden perusteella. Joidenkin maiden kohdalla äh, on kyse siitä, että halutaan ajaa tiettyjä alueita ja sen sijaan hänen toimintansa pitää nähdä todellisena EU eurooppalaisena toimintana. Jotkut parlamentissa haluaisivat pitää tämän asian kokonaan esityslistalta, halusivat pitää sen tällä viikolla esityslistalta. Toivottavasti tämä saadaan nopeasti käsiteltyä ja päästään myös noihin rahoitus- ja henkilöstösääntöihin. Olemme silti tilanteessa, jossa korkean edustajan toimen ensimmäinen vuosipäivä lähestyy ja palvelu, jonka hän on halunnut tuekseen, on vasta syntymässä. Muutoin Eurooppa menettää äänensä. Kiitoksia edustaja Van Orden, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Monet meistä ovat vastaan sitä ajatusta, että perustetaan EAS ja se on yksi Lissabonin sopimuksen seurauksista ja yksi askel kohti Euroopan integraatiota, jota ihmiset eivät halua. Siitä huolimatta eh, minä kuten eh, Iso-Britannian ulkoministeri, me voimme vain todeta, että EAS eh, e on fakta ja meidän täytyy siitä vain ottaa hyöty. Haluaisin pyytää, että korkea edustaja antaa takeet EESlle, e että se ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia EUlle, eikä se puutu kansallisten diplomaattiedustustojen rooliin ja tehtäviin, varsinkaan yhdistyneen kuningaskunnan. Ja haluan myös, että siitä ei tule uutta byrokraattista kerrosta. Ja sen pit, siinä pitää olla myös kunnon valvonta kansallisissa parlamenteissa ja tässä parlamentissa. Ja tässä yhteydessä sanoisin, e, että e, meillä on tietyt vastuut puolustuspolitiikasta. E, yksi alue, jossa oma hallitukseni on katsonut hiukan EUn toimintavaltuuksia ja sotilasjoukot ovat kansallisessa hallinnassa. E, edustaja Kaspari, yksi minuutti. Voisimmeko ystävällisesti saada mahdollisuuden viedä päätökseen myös puheenvuoromme? Toivottavasti saitte sen. Arvoisat kollegat, Euroopan ulkosuhdehallinto on yksi askel lisää kohti yhteistä eurooppalaista ulkopolitiikkaa. Minusta tämä hallinto on melkoinen mahdollisuus ja toivotan teille, arvoisa parlamentaari Ashton, voimia ja Jumalan siunausta hallintoa pystytettäessä ja työssänne tulevina vuosina. Haluan kiittää myös kollega Elmar Brockia ja hänen kanssataistelijoitaan. Se, Elmar, mitä viime kuukausina on neuvoteltu, mitä on saatu aikaan, ei ole parlamentille, vaan myös kansalaisille koko Euroopassa vailla verta. Haluaisin kuitenkin keskittyä käsittelemään ulkokauppaa toisin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Meillä on olemassa yhteinen ulkoisten kauppasuhteiden politiikka ollut jo vuosikymmeniä. Monet myönteiset tämän alan kokemukset voidaan varmasti saada myös yhteiseen ulkosuhdehallintoon mukaan. Toivoisin kuitenkin ehdottomasti, että tässäkin yhteinen ulkosuhdehallinto ei saisi liian raskasta taakkaa, että ei otettaisi esimerkiksi sellaisia tekijöitä esille, jotka raskauttavat tai lamaannuttavat esimerkiksi ulkoiset kauppasuhteet haluaisin ottaa esille näitä seikkoja, joista kollega Saradi on vastuussa ja joita oman ryhmäni kollega Zaletski on hienosti ajanut. Minusta olisi hienoa, jos teidän virkamiehenne Paronitar Ashton voisivat lähikuukausina ottaa nämä valiokuntamme suositukset huomioon. Kiitoksia. Cheese. Kiitoksia edustaja Berman, yksi minuutti. Thank you, chair. Voorzitter, er is in een paar... Puhemies, Parissa kuukaudessa on tapahtunut aika paljon Euroopan ulkosuhdehallinnon luomisessa. Tammikuussa meillä oli kuuleminen, uuden komission kuuleminen, ja silloin ryhmäni nimissä ilmaisin kritiikkiä siitä, että kehitysyhteistyöstä vastaava komission jäsen oli joutumassa keskitason johtajaksi tässä järjestelmässä ilman kunnollista vastuuta ja toimikuvaa. Ja nyt kuitenkin Pitää ottaa huomioon, mikä on kehitysyhteistyöpolitiikan merkitys kauppasuhteiden ohella. Tämä osoittaa hiukan sitä eh, kyynisyyttä, joka on syntynyt eteläisen pallonpuoliskon diktaattorien toiminnasta suhteessa kansalaisiinsa. Nyt kuitenkin tilanne on muuttunut. Kehitysyhteistyöpolitiikka on luonnollisesti integroituna ulkopolitiikkaan ja Catherine Ashton valvoo ja koordinoi sitä, mutta selkeä erillinen vastuu strategiasta, luomisesta ja rahoituksesta pysyy erillään. Näin EUlla voi olla se rooli, joka on tarpeen köyhyyden köyhyyden torjumiseksi ja kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi kehitysmaissa. Meidän ryhmämme valvoo huolellisesti sitä, että EU kantaa tehokkaammin tämän roolin ja tämän uuden ulkosuhdehallinnon avulla se on mahdollista. Kiitoksia, edustaja Bren. Yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Euroopan parlamentti on ollut rakentava, jotta päästäisiin sopimukseen ja näin on tapahtunutkin tänä. Siitä huolimatta eh, meidän on syytä nyt muistaa, että että ne kriteerit, jotka eh, koskevat eh, valintaa, kun valitaan henkilöstöä. Meidän pitää muistaa myös maantieteelliset kriteerit täytyy ottaa uusista jäsenvaltioista myös mukaan diplomaatteja, joilla ei välttämättä ole yhtä paljon kokemusta kuin vanhoista jäsenvaltioista tulevilla. Minä vetoan teihin, korkea edustaja. Minun mielestäni mm, meidän pitäisi avata unkarilaisille, slovakeille, slovenialaisille myös ovet, jotta tätä kautta voimme vahvistaa ulkosuhdehallintoa tälläkin kokemuksella. Varmasti teidän täytyy olla tiukkana ja päättäväisenä. Kiitos. E, kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gresle yksi ja puoli minuuttia. And Frau Außenministeri. Kiitos, hyvä ulkoministeri, varapuheenjohtaja onnittelut tällaisen hallinnon perustamisesta, joka nyt vihdoin ja viimein saadaan tuhkasta luotua, tietämättä mitä, toimi, mitä toimivaltaa sillä on, mitä se tulee maksamaan, tietämättä kuka siellä tekee töitä, tietämättä kuinka paljon henkilöitä siellä tarvitaan, tarvitaan onko paikallisia, sopimussuhteisia. Meillä on sellainen arkkitehtuuri nyt edessä, jossa on heikkouksia, ja joka on vaikeasti valvottava hallinnon ala. Ja sen takia haluan huomauttaa tässä, että haluaisin mielelläni uskoa teitä siitä, että te annatte meille vastuu, vastuuvapauden valvontamahdollisuudet, mutta toivon, että autatte meitä käytännössä tämän toteuttamaan. Eli että me saamme myös nämä tarkistuslausumat teiltä, joka on hyvin tärkeä kohta budjetin valvonnassa. Pyydän, että tämä ehdotus, tämä toimintakustannukset niiden osalta käytätte komission infrastruktuureita, olemassa olevia sellaisia, koska me toivomme, että käytetään tällaisia veronmaksajille ystävällisiä ratkaisuja ja, ja toivon, että voitte poistaa kaikki kitkat komission ja teidän hallintojen väliltä. Vain tällä tavalla pystytte tehokkaasti ja vaikuttavasti toimimaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Edustaja Kreisel Dörfer, Arvoisat kollegat, yhteinen eurooppalainen ulkopolitiikka, jonka ehdottomasti tarvitsemme, on saanut nyt eteensä vapaan tien. Meidän vaatimuksemme eh, tuosta rahoitusasetuksesta, varainhoitoasetuksesta ja henkilöstöasetuksesta mm, mahtavat mennä läpi. Ja ehkäpä jotkut kansallisen tason johtajat voivat katsoa että yhteinen etu on tärkeämpi kuin heidän yksittäinen etunsa. Olen tärkeä siitä, että painostuks, olen iloinen siitä, että painostuksemme ihmisoikeuskysymyksissä on äh, tehonnut, että nämä seikat pysyvät erillisen komission jäsenen johdossa ja on oikeastaan saman tekevää, mistä jäsenvaltiosta edustaja on. Pätevyys, sopivuus ovat ratkaisevia kriteerejä, ei se onko Puola tai Saksa tai Ranska äidinkieli. Tärkeintähän on se, että heidän velvoitteinaan tavallaan on eurooppalainen tehtävä, eikä ohjeita oteta jäsenvaltiosta, kotivaltiosta. Te olette saavuttanut jo paljon, jatkakaa näin. Sitä kansalaiset teiltä odottavat. He odottavat rakentavaa, mutta myös kriittistä yhteistyötämme, ja sen te saatte. Onnea. Jedna minuta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Grips, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvä komission jäsen. Aivan ensiksi haluaisin onnitella tästä kompromissimietinnöstä. Näin voimme saada aikaan tehokkaan ulkosuhdehallinnon ja minä toivon, että huomenna tämä hyväksytään äänestyksessä. Minä toivon todellakin kovasti tästä tältä uudelta hallinnolta. Korkea edustaja otti esiin seitsemän painopistealuetta ja minun mielestäni on tärkeää painottaa ihmisoikeuskysymyksiä ja kehitysyhteistyökysymyksiä. Nyt tarvitaan erittäin hyvä eh, maantieteellinen edustus tähän ulkosuhdehallintoon. Mielestäni tämä hallinto luodaan kaikkien nimissä. Ei pidä jättää jäsenvaltioita eh, syrjään tästä. Kiitos. Minuta. Kiitoksia edustaja Galeri, yksi minuutti. Kiitoksia. Olen tyytyväinen tähän saavutetun kompromissin. Neuvoston yritys eh, kaapata ulkosuhdehallinto kokonaan itselleen on torjuttu, yhteisömetodi säilyy ja myös parlamentin valvonta- ja budjettioikeudet tietyt vajeet ja puutteet voidaan toivottavasti vielä korjata varainhoitoasetuksen ja henkilöstöasetuksen myötä. Yksi asia kuitenkin, ulkopolitiikan puolella meille kuuluvia mahdollisuuksia on todella hyödynnettävä. Edellisillä vaalikausilla onnistuimme taistelemaan jonkin verran oikeuksia, mutta minun vaikutelmani on se, että näitä oikeuksia ei ole aina täysimääräisesti hyödynnetty. Tätä tarkoitusta varten meidän on otettava myös kansainvälinen kauppa tehokkaammin huomioon. Meidän on hyödynnettävä koko ulkosuhdehallintoa, sen rakenteita, sen toimintaa paikan päällä, sen ohjelmaa, näitä määräyksiä, jotka koskevat ähm, budjettia ja äh, henkilöstöä. Silloin me täytämme tuon meidän valvonta oikeutemme ja velvollisuutemme. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Roitova, puolitoista minuuttia. Pane předsedo, služba vnějších vztahů bude viditelný a významný... E, Kiitoksia e, puhemies. EAS on tärkeä väline, e, joka tulee käyttöön Lissabonin sopimuksen myötä. Me tarvitsemme yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa erittäin hyvä, että me, meidän kollegamme lähtivät mukaan varhaisessa vaiheessa neuvotteluihin ja laadittiin riittävästi tarkistuksia. On hyvä, että suositaan yhteisiä etuja eikä kansallisia etuja. On hyvä, että rahoitus hoituu komission kautta, mutta Anteeksi Susanna, ei niin nopeasti, ei niin nopeasti. Placení z prostředků unie a podle... Niin, äh, rahoitus pitäisi hoitaa EUn budjetin kautta äh, henkilöstösäännön mukaisesti ja äh, henkilöstö äh, tulee jäsenvaltioista. Kuitenkin odotamme, että he ovat lojaaleja yhteisöä kohtaan. Diplomaattien laatu on tietenkin merkittävin tekijä, mutta pitäisi varmistua siitä, että maantieteellinen edustus on kattava kaikilla tasoilla. Se on tärkeää, jos halutaan, että kaikki jäsenvaltiot ovat omistajina myös EEAS ja e, identifioivat sen tavoitteita ja toivon, että äh, nämä otetaan huomioon. Äh, Hyvät kollegat, jos te puhutte liian nopeasti, niin eihän niitä puheita voida tulkata. Nyt puhuitte äh, minuutti 20 ja teillä oli aikaa minuutti 30. Olisitte voinut puhua hitaammin. Seuraavaksi edustaja Zalewski. Yksi minuutti. Pani Ashton, to wielki dzień dzisiaj. Parantera Ashton, Tänään on suuri päivä teille, koska tai huomenna me päätämme tällaisesta hyvin tärkeästä asiakirjasta, joka, jolla perustetaan tämä uusi hallinto. Toivotaan, että tässä on tosiaan nyt kyse eurooppalaisesta diplomaattihallinnosta. Ja meillä on nyt mahdollisuuksia käsillä luonnollisesti tämä uuden hallinnon perustamisprosessi on huolestuttanut monia. Ollaan kysytty, mitä kyky, mitä pätevyyttä parantaja Ashtonilla on tällaisia, tällaista hallintoa johtaa. Ja on myös kysytty, onko teillä riittävästi liikkumavaraa, koska on joitakin sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät mielellään luovu ulkopolitiikan vallastaan. Ja sitten edustavuus. Miten tällaisessa hallinnossa saadaan maantieteellinen tasapaino hyödynnettyä? Kiitos. Hyvä. Kiitoksia Ria Ameen Ruiten yksi minuutti. Puhemies, suuret kiitokset. Puhemies, saanko ihan ensiksi ilmaista kiitokseni, ei pelkästään kollegalle Elmar Brok, vaan myös kollega Verhofstadtille. He kummatkin ovat taistelleet sen puolesta, että Eurooppa puhuu maailmassa voimakkaalla yhteisellä äänellä. Sanon kansanpuolueen ryhmän kollegojen eh, puolesta, että kokouksessa eh, myös eh, Hollanti puhui tällaisen yhteisen diplomaattiedustuksen puolesta. Mikä on tilanne? Meillä on 75 tarkistusta neuvoston alkuperäiseen ehdotukseen. Kyse ei ole mistään hallitusten välisestä elimestä, vaan yhteisö sellaisesta. Parlamentti valvoo budjettia ja edustustoja. Parlamentti on mukana päättämässä poliittisista strategioista ja korkea-arvoisista äm, lähettiläistä. Tietty osuus on oltava EU-virkamiehiä ja kansalliset virkamiehet eivät voi johtaa edustustoja, mutta nyt seuraa se todellinen koetinkivi. Teidän on huolehdittava siitä, että te saatte nämä ihmiset puhumaan Euroopan puolesta niin, että Euroopalla on vain yksi ääni maailmassa. Kiitoksia kovasti. Nyt menemme menettelyyn ilman puhujalistaa ja e, ensimmäinen puhuja yksi minuutti. E, Kiitoksia puhemies. E, ulkosuhdehallinto on elin, joka vahvistaa EUn kuvaa ja se vahvistaa EUta, mutta sen pitäisi myös edesauttaa saavuttamaan tärkeitä tavoitteita myös energiapolitiikassa. On siis tärkeää, että meillä on puitteet, joiden avulla voimme erikoistua tiettyihin alueisiin. Ei pelkästään diplomatiaan pitäisi tässä perehtyä. Minun mielestäni pitäisi ottaa eh, mukaan myös asiantuntijoita, joilla on eh, hyvää energia-asiantuntemusta tai talouskasvun asiantuntemusta. Tässä tarvitaan joustoa, ei pidä soveltaa ainoastaan maantieteellisiä kriteereitä. Pitää ottaa mukaan sellaisia asiantuntijoita, jotka eivät välttämättä ole julkishallinnosta. Esimerkiksi kansalaisyhteisöt ja muut voisivat olla edesauttamassa. Kiitos. Edustaja Pasku, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos. Tämän ulkosuhdehallinnon perustaminen on suuri askel oikeaan suuntaan. Lisäksi se tulee tarkoittamaan toimintavan muutosta. Tarkoituksena on nopeuttaa hyviä ehdotuksia, nimittäin tällaista ulkopolitiikan integraatiota EU-hun. Minä puhun siitä kuilusta, joka on nykyisten pyrkimysten välillä tällaisten vankkojen palveluiden tarjoamisessa ja miten sitten niitä voidaan korjata. Kun nyt puhutaan talou- maantieteellisestä tasapuolesta ja, ja korjaavista toimenpiteistä, niin samaan aikaan jo haastatellaan ihmisiä näihin, paik- näihin virkoihin. Ne, jotka ovat uusista jäsenvaltioista päässeet haastatteluihin, vaikuttaa siltä, että heille ei paljon toivoa ole herätetty, joka on hyvin epäoikeudenmukaista. Sen takia ne, jotka ovat vastuussa, heidän pitäisi vakuuttaa, ettei loppujen lopuksi sitten jollain tavalla nämä periaatteet, joista tässä talossa sovitaan niistä, niistä niitä noudatetaan pikemminkin nopeasti ennen kuin myöhemmin. Kiitoksia, vaikka Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Arvoisa korkea edustaja, eilen täällä parlamentissa oli henkilö, joka ei ole diplomaatti eikä poliitikko. Minä viittaan John Kingiin, joka on UNRAN päällikkö Gaasa-alueella. Ja hän tietää enemmän Gaasasta kuin kukaan diplomaatti ja enemmän kuin herra Blair. Me emme kyllä tiedä tarkkaan, mitä hän tekee siellä. Hän kertoi meille enemmän kuin ulkoministerit, jotka eivät lähteneet Gaasaan. Minä haluan sanoa seuraavaa. Minä onnittelen eh, siitä, että tällainen eh, hallinto on perustettu ja arvostan kovasti työpanosta, joka tähän on laitettu. Mutta eh, siitä tulee yhtä tehokas kuin se on luova. Sen pitää perustua myös älylliseen panokseen. Ja haluaisin todellakin äh, tässä mukaan vahvaa äh, äh, luovien ihmisten joukkoa. Kiitoksia. Seuraava puhuja yksi minuutti. Kiitoksia. Erittäin hyvä on meille kaikille, että saamme aikaan tämän hallinnon, varsinkin talouskriisin aikaan ja poliittisen kriisin aikaan. Me olemme menneet eteenpäin suuren askeleen, kun olemme ottaneet käyttöön ulkosuhdehallinnon. Haluan tässä onnitella ei pelkästään korkea edustajaa, vaan myös Elmar Brokia. He ovat kaikki edesauttaneet neuvotteluissa minä eh, minua eh, kovasti liikutti, kun sanoitte, että eh, pitää katsoa Euroopan unionin etujen perään nyt kun seuraan Salafrankan sanoja, hän äh, halusi tehokkuutta. Minä haluaisin äh, myös nöyryyttä, nöyryyttä ja tehokkuutta. Äh, neuvostosta Van Rompuy mainitsi nämä ja varmasti näin toimitaan. Koko ryhmäni puolesta haluan tukea teitä korkeaedustajat tässä tehtävässänne. Kiitos. Koledze, pani. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rikene, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Haluaisin onnitella kollegoitamme, jotka ovat tehneet paljon puolustaessaan parlamentin kantaa neuvotteluissa neuvoston ja komission kanssa. Kun tämä äärimmäisen tärkeä ulkosuhdehallinto luodaan. Tuloksena on sellaista, joka vastaa Euroopan parlamentin ja Euroopan yhdentymisen tarpeita. Minusta on tärkeää, että parlamentti on onnistunut säilyttämään yhteisömetodin ja ulkosuhdehallinnon toiminnan yhtä lailla kuin budjettivalvonnan. On myös hyvin tärkeää, että päätöslauselmaesityksessä toistetaan uudelleen maantieteellinen tasapaino, eh, kun värvätään henkilöstöä ulkosuhdehallintoon. Pitää todeta, että tämä periaate on saatava pysymään vahvasti esillä myös myöhemmissä ulkosuhdehallinnon kehitysvaiheissa. Me odotamme paljon tulevilta rahoitusasetukselta ja henkilöstösäädökseltä, joiden avulla voidaan vahvistaa ulkosuhdehallintoa ja sen yhteisön luonnetta. Anna Gomes, yksi minuutti. Mikrofon. Thank you. O Serviço Europeu de Ação Externa deverá ser um instrumento decisivo para tällainen ulkosuhdehallinto pitäisi toimia vaikuttavasti, jotta se saisi uskottavuutta ja senpä takia meidän, meitä tarvitaan, meitä kaikkia, parlamenttia, korkea edustajaa, komissiota, neuvostoa, kaikkien pitää tehdä paljon töitä. Me tarvitsemme käytännön esimerkkiä näistä periaatteiden täytäntöönpanemisesta mutta näin ei tapahdu. Ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltioperiaate. Meillä on velvollisuus kunnioittaa niitä periaatteita, jotka on, on tämän hallinnon perustamisen pohjalla. Ja EU e ei saa YK on turvallisuusneuvosto on yhtä ainutta paikkaa. Toivottavasti Rova Ashton saa aikaa edistymistä ja saa nopeasti tämän tilanteen muuttumaan. Kiitokset. Minä olen iloinen siitä, että tässä salissa on selvästi kuultavissa tietty konsensus me tunnumme nyt kaikki tukevan sitä ajatusta, että ulkosuhdehallinnon Työntekijöissä on huomioitava maantieteellinen tasapaino, jakauma ja komission jäsen on valmis kiinnittämään tähän myös tarpeeksi huomiota. Lisäksi ei ole kyse siitä, että jollakin lailla korvattaisiin jäsenvaltioiden diplomaattisia rakenteita. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkosuhdehallinto tarkastelee ennen kaikkea sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Ne ovat tyypillisiä tapauksia, joissa eurooppalaisia arvoja on puolustettava ja pyytäisin, että Ashton ottaa huomioon maantieteellisen jakauman henkilöstöä palkattaessa ja huomioi ihmisoikeudet. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies korkea edustajan pitäisi saada neuvostolta mandaatti, joka siis koostuu jäsenvaltioiden edustajista. Kuulimme esittäjiltä, että ulkos, ulkopolitiikkaa ei haluta uudelleen kansallistaa. Se eh, eh, eh, rikkoi niin se punaiset viivat, jotka jäsenvaltiot ovat asettaneet. Ja jäsenvaltioiden ei pitäisi puuttua tähän ulkosuhdehallintoon. Neuvostohan antaa mandaatin, mutta sen jäsenet eivät saa puuttua tähän hallinnon toimintaan. Afkossa on tullut ihan selväksi, että ne toimielimet, joita lähellä tämä hallinto tulee olemaan, nimittäin komissio, jonka varapuheenjohtaja Rovaston myös on, kun perustamissopimus korvattiin Lissabonin sopimuksena, niin brittihallitus päätti päätti piilottaa tämän uuden, uuden viran korkean edustajan käsitteen alle. Piilottaakseen vain sen, että tässä ollaan luomassa uutta supervaltiota. Petro Luhan, one... Patro Luhan, viimeinen puhuja. Domnule președinte, stimați colegi, intrăm într-o etapă. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Me olemme hyvin tärkeässä vaiheessa, kun ollaan perustamassa ulkosuhdehallintoa. On tärkeää, että mahdollisimman nopeasti hyväksytään tämä asia, jotta ulkosuhdehallinto pääsee toimintaan ennen vuoden loppua. Vähemmän selvää tässä vaiheessa kuitenkin on se, millä tavoin voidaan taata maantieteellinen tasapaino henkilöstössä Uudet jäsenvaltiot ja varsinkin Romania eh, jotka ovat viimeisinä tulleet mukaan EU-hun, niillä ei ole merkittävää osaa tässä ulkosuhdehallinnossa. Haluaisin kysyä, millä tavoin korkea edustaja voi korjata tätä puutetta. Minusta vaikuttaa siltä, ettei tästä ole kovinkaan selkeää näkemystä tässä vaiheessa. Pitch. Well, Madam Vice President, High Representative. No niin, olkaa hyvä korkea edustaja. Nyt on teidän vuoronne. Voitte vastata kysymyksiin ja esittää huomionne. Kiitos, hyvä puhemies ja hyvät jäsenet. Kiitos ensinnäkin kaikille, jotka ovat tukeneet jo, jo, joksenkin ehdollisina. Ne, jotka eivät voi tukea tätä ehdotusta, toivottavasti jossain vaiheessa saan teidät voitettua puolelleni ja tulette olemaan ylpeä siitä, mitä me olemme yhdessä luoneet. Ja minä muuten en ole koskaan ehdottanut, että minä haluan jonkun lentokoneen käyttöön. Kiitos, kiitos. Jos haluatte tarjota minulle sellaisen, niin otan tietenkin vastaan, mutta en ole sellaista pyytänyt. Nyt koitan vastata joihinkin kysymyksiin, jotka tulivat esille tässä puheenvuoroissa. Aloitetaan Rova Lunacekin äh, puheenvuoron alusta, nimittäin sellainen asia, joka pitää ottaa huomioon, nimittäin tasa-arvokysymykset. Ja tämä ei ole pelkästään kysymys äh, tasa-arvosta, vaan myös siitä, että meidän prosessimme ja menet, käsittelemme antavat mahdollisuuden siihen, että meillä on tasapaino maantieteellisesti ja sukupuolten välillä. Ja minä olen kokenut, miten tällaisia prosesseja voidaan laatia ja, ja pyrin parhaani mukaan nämä saadaan aikaan. Herra Kafja ja Rova Kressle erityisesti puhuivat resursseista ja minä ymmärrän aivan täysin sen, että meidän pitää käyttää hyvin olemassa olevat resurssit. Tiedät, mikä taloudellinen kriisitilanne tässä nyt on taustalla. Mutta vaikka sellainen olisi tai olisi muutenkin erilainen. Minä haluan tehokkaan palvelun, joka toimii äh, tehokkaasti ja käyttää resursseja hyvin hyödykseen, varsinkin henkilöstön osalta, koska monet ovat kysyneet. Täällä on kaiken näköisiä lukuja, joita on näkynyt. Tällä hetkellä meillä on noin 800 diplomaattia, heistä kolmasosa vaikuttaa ulkomailla. Ja tästä vertaus, Ranskalla 6300, Alankomailla 2000, Espanjalla pari tuhatta ja on jäsenvaltioita, joilla on paljon vähemmänkin näitä. Mutta tämä nyt näyttää suuntaa. Haluaisin myös muistuttaa, että minä pyy- me toimimme nyt Lissabonin sopimuksen ympäristössä, jossa kiertävän puheenjohtajalla ei ole tiettyjä toimia enää. Ja senpä takia tietyt edustustot, e- erityisesti New Yorkissa ja Genevassa, jo, Genevessä, jossa yleensä oli puheenjohtaja riippuvaiset edustajat, niin se, minä haluan luoda tämmöisen tehokkaan palvelun, joka pystyy tekemään työnsä mutta me olemme sopineet, että tietyt tehtävät täytyy saada aikaan ja olen varma, että me toimimme avoimesti ja olen myös varma siitä, että Euroopan parlamentin rooli budjettivaliokunnassa ja vastuuvapauden osalta tulee olemaan tärkeä. Herra Lambsdorffin kysymys minä pidän kiinni siitä lausunnosta, joka tänään teille annoin. Tässä on edessä parlamentin kanssa neuvoteltu teksti ja ja sitä, siihen tekstiin nyt sitten minä pitäydyn. Herra Tanek toi esille, tai monetkin jäsenet toivat esille kansallisten parlamenttien mahdollisuudet yhteistyöhön. On hyvin tärkeää, että Euroopan, meillä on yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, mutta myös yhteyksiä kansallisiin parlamentteihin. Sinä päivänä, kun menin Moskovan, Kiovan, Espanjan ja Brysselin välillä, en kuitenkaan Palma, Palma de Mallorcalla, Espanjassa oli ulkosuhdevaliokunnan jäsenten kokous ja varmasti syksyllä sitten sama juttu, koska Belgia on kutsunut samat ihmiset koolle. Olen hyvin kiinnostunut siitä, että me teemme yhteistyötä myös kansallisten parlamenttien kanssa. On myös totta, että erilaisten ihmisten pitää päästä tähän palveluun töihin. Herra Susakis, E, joka oli Afganistanin e, edustuston päällikkö, on myös e, diplomaattikoulutukseltaan ja, on hyvin tärkeää, että jos voidaan perussopimuksen kirjain täyttää ja sen lisäksi vielä tuoda jotain lisäpätevyyttä. Rova Hautalan tuesta kiitän. Minä myös olen seurannut ihmisoikeusvaliokunnan työtä ja, ja katsomme, miten voimme tosiaan tällä alalla saada tuloksia. Herra Sarkovski ja muutkin, Petrovski, Vorva ja muut ovat tuoneet esille tämän hyvin tärkeän kysymyksen, joka liittyy maantieteelliseen jakautumiseen. En tiedä mitä muuta voin sanoa kuin, että minä olen sitoutunut tähän asiaan ja tarkistuslausekkeen kautta sitten te pystytte katsomaan, onko näin tapahtunut. Minulle on aivan selvää se, että me nimitämme ihmisiä ansioiden mukaan ja voin kertoa, että jo nyt, koska minulla haastatteluja jo on ollut, niin näin me toimimme. Ja voin kertoa, että että eri puolilta Eurooppaa on ollut ihmisiä haastatteluissa, joten hyvin nopeasti tässä ensi vaiheessa näkyy ja sitten seuraavassakin vaiheessa, joka alkaa syyskuussa ja sitten tämä keskushallinnon osalta. Minä teen kaikkeni, jotta saamme aikaan maantieteellisen tasapainon ja myös sukupuolten välisen tasapainon. Sen osalta pitää tietenkin tehdä enemmän, jotta saataisiin naisiakin hakemaan ja jos he näin tekevät, niin sieltä, sieltä tulee erinomaisia. Ja te voitte tietenkin kannustaa omissa maissanne hakijoita. Mutta talouden, maantieteellinen tasapaino tullaan sitten katsomaan tarkistusvaiheessa uudelleen, mutta minä olen siihen sitoutunut. Sitten miten voimme lisätä paikan päällä kapasiteetteja. Ne tietenkin viime aikoina on tapahtunut kaiken näköistä. Te tiedätte, että minä olen lähdössä lähiviikkoina Lähi-Itään jossa katsotaan, pitäisikö EUlla olla enemmän tekemistä Gaasan, Gaasan avaamisessa. Ja tiedätte, että olemme Turkistanissa, Kirgistanissa olleet ja on monia paikkoja, joissa meidän pitäisi varmistaa se, että voimme tukea kansalaisia ja kollegoiden mahdollisuuksia saada apua paikan päälle. Uus uskoakseni, hyvät jäsenet, olen nämä, nämä näihin useampaan otteeseen esiin tuleviin kysymyksiin vastannut. Haluan vain vielä kerran kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana keskustelussa, erityisesti esittelijät, puhemies itse ja myös yksittäiset jäsenet, jotka ovat käyttäneet aikaa keskustellakseen kanssa, niin olen tästä tuesta hyvin kiitollinen ja uskon, että te voitte olla hyvin ylpeitä tästä lopputulemasta. Kiitoksia. Kiitoksia korkea edustaja varapuheenjohtaja näistä huomioistanne. Ja sitten Euroopan komission puolesta eh, varapuheenjohtaja Cevcovic. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia tästä eh, vankasta tuesta. Minä todellakin uskon, että huominen äänestys on historiallinen äänestys, koska silloin EU menee siihen suuntaan, että saadaan paremmin näkyvyyttä globaalilla näyttämöllä ja sen jälkeen voimme keskittyä mahdollisimman paljon työhön, jota vielä on edessä. Yhteispäätösmenettely, varainhoitoasetus, henkilöstösääntö ja Nämä edesauttavat asiaa paljon. Me aiomme käydä läpi kaikki mahdollisuudet, joissa komissio voi eh, tukea ulkosuhdehallintoa eh, ja katsomme, minkälaisia eh, mahdollisia tehokkuusvoittoja tässä saadaan Mä olen vakuuttunut siitä, että EAS tuo meille vahvempia synergiaetuja, selkeätä johdonmukaisuutta ulkopolitiikassa ja parempaa palvelua EUn kansalaisille silloin, kun he tarvitsevat tukea. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Sitten äh, esittelijä Guy Verhofstadt. D'abord tous les collègues. Haluaisin kiittää niitä kollegoita, jotka ovat tässä, tähän keskusteluun osallistuneet. Herra Brock ja Gualtieri ja minä olemme saaneet tukea neuvottelutuloksellemme. Minä en tiettyjä puheenvuoroja pystynyt ymmärtämään, jotka sanovat, että ei, ja jäsenvaltioiden pitää olla yksinomaan toimivaltaisia ulkopolitiikasta. No millä vuosisadalla te oikein asutte, kun elätte? Eihän terrorismikaan pysähdy rajoille. Kansallisvaltiot, ilmastonmuutos, eihän sitä voi myöskään hoitaa pelkästään valtioiden tasolla. Että, ja, ja maahanmuuttokysymykset. Minä minusta vähän tuntuu, että monet kollegat ovat hyvin skeptisiä tämän hallinnon suhteen. Ne elävät vielä viime vuosi 1800-luvulla. Ihan niin kuin tämä vallan, vallanjako ja kansallisvaltioiden äh, valta olisi vielä entisellään. Mutta nythän me elämme multinapaisessa maa, <laughs> siis moninapaisessa maailmassa. Äh, sitten toinen kohta, joka vähän sanotaan niin, että se maksaa. Se maksaa veronmaksajien rahoja. Päinvastoin se säästää veronmaksajien rahaa, koska kymmenet tai useat jäsenvaltiot EU:ssa saavat mahdollisuuden pienentää tai vähentää omia edustustojaan, konsulaattejaan maailmalla. Joten tämä on suunniteltu nimenomaan säästämään jäsenvaltioiden rahoja. Ja kolmanneksi, minusta tuntuu, että tämä on vasta nyt alkua. Tämä ulkosuhdehallinto on tämmöinen diplomaattiyksikkö, joka piti luoda unionin ulkopolitiikan hoitajaksi. Ensin tarvitaan diplomaatit ja sen jälkeen ryhdytään sitten tekemään ulkopolitiikkaa ilman tällaista hallintoa tätä ulkopolitiikkaa ei voida 27 jäsenvaltion välillä tehdä. Seuraava vaihe on sitten se, että tehdään lisää työtä Euroopan puolustamiseksi, koska eurooppalainen diplomatia eh, ilman puolustusta ei toimi. Eli tässä on sitten jo seuraava vaihe Rova Ashtonille, mitä seuraavaksi joudutaan tekemään Euroopan puolustamiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi esittelijä Elmar Brok. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, 70 prosenttia Euroopan kansalaisista kaikkien mielipidekyselyiden mukaan toteaa, että me tarvitsemme enemmän yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Mikään luku ei Euroopan kannalta ole niin korkea kuin tämä. Ja tässä me olemme toistaiseksi toimineet heikoimmin. Kansat haluavat tätä, mutta ne, jotka istuvat pääkaupungeissa, eivät halua. Eikä ole kyse siitä, että luovuttaisiin suvereenisuudesta, että sitä oltaisiin jotenkin murentamassa, vaan kyse on siitä, että suvereenisuus kootaan yhteen, voitetaan takaisin kansalaisille niin, että voimme jäädä henkiin tässä maailmassa. Siitä tässä on kyse, eikä mistään muusta, ja sitä varten tämä ulkosuhdehallinto myös halutaan luoda. Korkea edustaja, kiitän teitä tästä julkilausumasta, jonka te annoitte. Lähdin siitä, että te välitätte tämän parlamentille niin, että me voimme pitää kiinni näistä lupauksista, että tämä kaikki voidaan julkaista äh, virallisessa lehdessä, Euroopan parlamentin virallisissa asiakirjoissa. Te olette varmasti toimittanut tämän niin, että voimme nyt lähteä käytännön toimiin. Haluaisin vielä huomauttaa, että kun puhutaan näiden virkojen oikeudenmukaisesta jakamisesta ja myös komission saamien paikkojen, että kyse on myös noista huippupaikoista, ettei pääsihteerinä ja varapääsihteerinä istu vain neuvoston ihmisiä, näin sivuhuomautuksena. Me olemme tämän kaiken ilmaisseet myös lainsäädäntöpäätöslauselmassamme, joka teille on esitetty me olemme ottaneet siinä kantaa henkilöstösääntöihin ja muuhun vastaavaan, mitä sen suhteen haluamme tehdä ja minkälaisia näkemyksiä meillä on. Minä haluaisin Lady Ashton vielä huomauttaa, että tämä suuri paperikassa tuossa Greslen pöydällä ei ole mikään uha, uhka, vaan osoitus talousarvion valvontavaliokunnan kasvavasta kiinnostuksesta teidän hallintoanne kohtaan. Täällä on jo ryhdytty tällaisiin valmisteluihin ja hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin kollegoitani Verhofstadt ja Gaultieri kiittää tästä ihmisillisestä, inhimillisestikin hyvästä yhteistyöstä. Haluan kiittää kaikkia kollegoita teitä, Lady Ashton ja myös komission kollegoita. Sallinette kuitenkin, että poikkeuksellisesti kiitän Eeva Palatova. Tämä oli hänen viimeinen tehtävänsä tämän parlamentin hyväksi. Kiitos. Thank you much. Once again. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos vielä kerran korkea edustaja Ashton erinomaista työtä, yhteistyötä parlamentin kanssa viime kuukausina. Se oli tärkeää meille. Ja ne kollegat, jotka neuvottelivat, äh, varapuheenjohtaja Sheftovits ja kaikki esittelijät, valiokuntien puheenjohtajat ja neuvottelijat, erinomaista työtä. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt päätämme tämän yhteiskeskustelun.